Hyvää päivää. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Työ valiokunnassamme jatkuu. Kaikki eivät äh, tänään ole päässeet äh, paikalle. Toivotan tervetulleeksi Rouva Kretsun uuden äh, alueasioista vastaavan komission jäsenen, joka on entinen kollegaamme. Mukava, että pääsitte vieraaksemme Sitten esityslistan kohta neljä, vastuuvapaus. Aivan kohta tämä kokous on muuten, ää, äh, lähetetään suurena lähetyksenä internetissä. Ja oikeastaan esityslista hyväksymisen lisäksi muita puheenjohtajailmoituksia minulle ei ole. Äh, varapuheenjohtaja itse asiassa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 varapuheenjohtaja Von, arvoisa komission jäsen Rova Kretsu, arvoisat valiokunnan jäsenet. Niin kuin muistanette, viime vastuuvapauskäsittelyssä minulla oli tilaisuus esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen löydökset. Nyt minä olen vastuussa kappaleesta viisi ja tänään voin teille esitellä tilintarkastustuomioistuimen löydökset liittyen aluepolitiikkaan, eh, liikenteen kuljetukseen. Tässähän on komission sekä jäsenvaltioiden hoitamista aloista kyse. Kaiken, kaikkiaan suurin EU-talousarvion osa. Ja paikalla eh, minun lisäkseni kokouksessa on DASista sekä kappaleesta yksi vastaava tentastustuomioistuimen jäsen Lasaro Lasarus. Puhumme siis vuodesta 2013. Olemme tarkastelleet 180 tapausta 19 jäsenvaltiossa ja 6, 6,1 prosenttia oli tänä vuonna virheiden määrä, edellisenä vuonna 6,8 prosenttia. Kyseessä ovat osittain rikkomukset, jotka liittyvät EU-hankintasääntöihin sekä kansallisiin hankintasääntöihin, hankkeiden valintaan sekä siihen, että valtion tukisääntöjä ei ole kunnioitettu. Tässä on erilaisia olosuhteita, esimerkiksi se, että julkisten hankintojen kohdalla on sääntöjä muutettu tämän ilmoituksen jälkeen, tai että edun saajat ovat vaihtuneet. Tässä todella näitä löydöksiä meidän kertomuksestamme. Näiden löydösten lisäksi haluaisin todeta, että virheitä tapahtuu myös silloin, kun toimintatarkastuksia tehdään ja me pyrimme ensi kesänä mennessä katsomaan, onko komissio ryhtynyt kohesiorahojen kohdalla muutoksiin ja uudistuksiin näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kun ajatellaan valtion tuki määräysten rikkomuksia juuri kohesioalalla, pyritään parantamaan EU-varain käyttöä ja juuri toiminnallisiin seikkoihin paneutuen meidän presidenttimme Era Caldeirahan tästä myös vastikään puhui. Kun puhutaan rahoitusvälineistä, niiden laillisuudesta sekä käytöstä liittyen lopullisiin edunsaajiin vuonna 2013 sekä tuet yrityksille Euroopan laajuisten hankkeiden suhteen, samoin lainat ja takuut. Kaikki nämä löydökset näyttäytyivät lain ja sääntöjen mukaisena. Kuitenkin neljässä viidestä rahoitusvälineestä vuoden 2013 välillä virheitä tapahtui kolmen ja kuuden prosentin välillä. Komission kertomuksissa tässä artikla 41, 41.1c vuodelta 2013 uusi rakenne tukirahasto 2014-2020 kaudelle määrittelee, että vasta kun lopulliset maksut on toteutettu asiaa voidaan tarkastella. Ja me arvioimme tilintarkastustuomioistuimessa tätä valvonta- ja tarkastusjärjestelmää nyt tietenkin tilintarkastus viranomaisten toimien pohjalta jäsenvaltioissa. Tässähän näitä toimia on ollut yli 400 aluepolitiikan rahastojen alalla. Ja komissio on pyrkinyt saamaan aikaan järjestelmän, jossa voidaan varmistaa kohesiovarojen käytön laillisuus ja säännön mukaisuus. Meillähän on single audit periaatteet vuodelta 2004. Komissio tekee kansallisten tilintarkastusviranomaisten kanssa tiivistä yhteistyötä ja tämähän on välttämätöntä, jotta sisäinen valvonta aluerahaston sekä muiden rahastojen alalla olisi jäsenvaltiossa kaikissa mahdollisimman samankaltaista. Vuonna 2013 tilien suhteen tilintarkastustuomioistuin tarkasteli tilintarkastusviranomaisten tietoja, 194 tapausta, eli noin puolet vuodelta vuosien 2007-2013 ohjelmakaudelta. Komissio on aivan oikein arvioinut tai uudelleen laskenut näitä 155-194 kaiken kaikkiaan. Ja 39 tarkastelematta jääneen kohdalta, mitä virhe asteeseen tulee. Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että komissiolla ei ollut perusteita varauksille. Sisäisessä työasiakirjassa vuodelta 2013 Hanna, näihin viitattiin. Verrattuna vuoteen 2012 niin aluepolitiikan kuin työllisyys- ja sosiaaliasioidenkin pääosasto toteutta, toteuttavit, toteuttivat tarkistuksia eri jäsenvaltioissa ähm, liittyen jäsenvaltioiden toimittaman tiedon luotettavuuteen ja todenmukaisuuteen. tuomioistuimen tarkastukset viimeisten kolmen vuoden aikana ovat osoittaneet, että kaikki tiedot jäsenvaltioista eivät tilintarkastuskertomuksessa ole täysin luotettavia ja kaikki korjaukset eivät äh, ole olleet täysin luotettavia ja siksipä tilintarkastustuomioistuin katsoo, että äh, komission äh, mahdollisuudet puuttua asiaan näiden virhemäärien ja virhetasojen suhteen ovat aika rajalliset niin kauan kuin jäsenvaltioilta ei tule tarkempaa tietoa tarkastuksista, joita on toteutettu. Eli tässä pyritään nyt lieventämään tietenkin eri transaktioiden virheiden määrää. Ja viimeinen viestimme liittyy vuotuisiin toimintakertomuksiin ja me katsomme, että aluepääosaston välittämät tiedot ovat aivan yhdenmukaisia kaikkien saatavilla olevien tietojen kanssa kuitenkin katsomme, että komissio on ehkä aliarvioinut jäljellä olevien virheiden määrää. Kahden muun pääosaston suhteen, niin kuin aiempinakin vuosina, me löysimme rikkomuksia liittyen esimerkiksi Euroopan laajuisten verkkojen hankintoihin. Kuitenkaan varauksia pääosasto, liikkuvuus- ja kuljetuspääosasto ei ole asettanut liittyen Euroopan laajuisten verkkojen hankkeisiin. Ja katsomme, että varausta ei olisi tullut vapauttaa esimerkiksi Euroopan energiaohjelman kohdalla. Ja hyvät naiset ja herrat, mitä tähän aluepolitiikan ja liikenteen pakettiin tulee, me katsomme, että todennäköisin virhetaso on 6,9 prosenttia ja katsomme, että valvontajärjestelmä on osittain tehokas. Katsomme, että tietenkin ihan materiaalinen virhetaso vaikuttaa hankkeisiin ja me teemmekin kuusi suositusta, jotka ovat uusia verrattuna siis aiempaan vuoden 2012 komission jo hyväksymiin suosituksiin. Ensimmäinen suosituksemme liittyy jäsenvaltioiden hallinto ja sertifiointiviranomaisten toimiin komission tulisi jäsenvaltioilta vaatia hallintoselvityksiä vuodelle 2014, erityisesti tarkastellen tämän valvonnan tehokkuutta ja tämän tulisi koskea uutta ohjelmakautta 2014-2020. Toinen suosituksemme on seuraava. Komission tulisi arvioida 2007-2013 ohjelmakauden tarkastuksia 32 artiklan, varainhoitoasetuksen artiklan mukaan ja mahdollisesti ryhtyä korjaaviin toimiin. Esimerkiksi hakumääräysten yksinkertaistaminen, valvontajärjestelmän yksinkertaistaminen sekä ohjelmien yksinkertaistaminen. Kolmas suosituksemme liittyy valtion tukeen sekä rahoitusvälineisiin komission tulisi tarkastella, mitä syitä jäsenvaltiossa on ollut sille, että valtion tukisääntöä ei ole kunnioitettu. Neljäs suosituksemme on se, että viivästyksiä ei tulisi päästä, päästä tapahtumaan. Ja sitten lopuksi komission tulisi vuotuisessa toimintakertomuksessaan aluepolitiikan alalta vahvistaa se, että komission laskelmat virhe tasosta perustuvat todelliseen tietoon ja komission tulisi vaatia jäsenvaltioiden viranomaisilta sitä, että kaikki jäsenvaltioilta komissiolle toimitettavat tilintarkastustiedot tiedot olisivat äh, luotettavia. Ja suosituksemme onkin, että komission tulisi vuosikertomuksissaan äh, tarkastella varausten tekemistä tai tekemättä jättämistä niissä tapauksissa, joissa tämä johtuu Konne, tuomioistuimen kertomuksesta. Nyt käännyn uuden komission jäsenen Kretupuoleen. Hän on ensimmäisessä valiokuntamme kokouksessa ja odotamme teidän esitystänne. Ja kun olette lopettaneet esityksenne, pyydämme Rova Gresley, joka on esitteli vastuvapauden myöntämisestä, puhumaan. Puheenvuoro on teidän. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Hyvä esittelijä, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Ja tietenkin minulle on kunnia olla täällä tänään tässä tehtävässäni alue politiikasta vastaavana komission jäsenä. Se on todellinen ilo. Haluaisin aluksi kiittää herra Balkoa hänen oikeudenmukaisesta tasapainoisesta esityksestään. Uutena komission jäsenenä aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä tiedän, että tämä politiikan ala on kovasti kiinnostuksenne kohteena täällä valiokunnassa ja arvostan sitä tärkeää roolia, joka tällä valiokunnalla on, jotta voidaan varmistaa täysi vastuullisuus. Ja tietenkin aion tehdä täyttä yhteistyötä ja käydä jatkuvaa vuoropuhelua kanssanne. Toivottavasti Tämä on vasta ensimmäinen askel yhteisessä vuoropuhelussamme, koska hyvä yhteistyö parlamentin ja komission kanssa ei ole pelkästään puheenjohtaja uuden komission uusi tavoite, vaan myös meidän mielestämme minun mielestämme se on ennakkoehto sillä, että saavutamme yhteiset tavoitteemme. Kuten tiedätte, tänä vuonna otimme käyttöön käyttöön uuden ohjelmakauden 2014-2020. Nyt neuvottelemme korkealaatuisista ohjelmista. Uusi lainsäädäntö vahvistaa jäsenvaltioiden vastuuta ja komission valvontaoikeuksia esimerkiksi rahoituskorjausten kautta, jotka antavat kannustimia jäsenvaltioilla ajoissa löytää ja korjata virheitä. Mutta me keskustymme tänään tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen 2013 tarkastuksen tuloksiin ja onko EU-määrärahoja käytetty vuoden 2007-2013 ohjelmien sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin näkee erityisen riskin minun vastuualueellani, kuten herra Balkko sanoi, ja minä olen huolestunut tästä tuloksesta ja tietenkin aion tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja tilintarkastustuomioistuin kanssa, jotta voisimme löytää ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen virheaste on ollut 5 ja 7 prosentin välillä viimeisinä vuosina. Tämä on alle 2000-2006 ohjelmakauden virheasteen ja siksipä tilanne on siis tällä kaudella parantunut. Silti tämä ei ole hyväksyttävä aste. Te tiedätte, että sääntöjen mukaan komissiolla on valvontarooli ja me tulemme nyt heti toimimaan, kun näemme riskejä tai puutteita suojellaksemme EUn budjettia. Meillä on tilintarkastusstrategia käytössämme ja teemme noin sata riskiin pohjautuvaa tarkastusta vuosittain ihan edunsaajatasolle asti monissa tapauksissa. Ja yksi tilintarkastusperiaatteen mukaisesti teemme myös läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten kanssa. He lähettävät meille joka vuosi 500 järjestelmätarkastusraporttia, 345 virhetasoa ja 322 tarkastuslausumaa. Tämä antaa meille selkän kuvan järjestelmän toiminnasta. Emme tietenkään ota tätä mm, vain hyväksy tätä tällaisenaan. Me eh, jatkuvasti arvioimme arvioimme eh, tiedonlähteiden luotettavuutta ja voimme eh, luottaa nyt 43 tilintarkastusviranomaisen, joka, joka ovat vastuussa 90 prosentista määrärahoja. Me keskeytämme tai lakkautamme EU-maksut heti, kun ongelmia eh, löytyy. 2013 keskeytimme 181 ohjelman maksut ja Mm, lakkautimme 18 ohjelman maksut. Me olemme tehneet myös kovasti työtä jäsenvaltioiden kanssa, jotta virheiden lähteet saatettaisiin poistettua. Mm, tänä vuonna jatkoimme maksamista yli puolissa ohjelmista siltä pohjalta, että kaikki ongelmat oli ratkaistu ja rahoituskorjaukset oli tehty. Tietenkin seuraamme myöskin Euroopan parlamentin suosituksia meidän mielestämme rahoituskorjaukset ovat hyvä väline järjestelmän parantamiseksi ja EUn budjetin suojelemiseksi. Komissio kumulatiivisesti ähm, otti käyttöön yli miljardin rahoituskorjaukset tällä kaudella, sen, jäsenvaltiot sen lisäksi 1,9 miljardin arvosta. Muutama viikko sitten äh, lokakuussa keskustelitte aluepolitiikan pääjohtajan kanssa vuoden 2013 toimintakertomusta ja hän arvioi, että vuoden 2013 virheriski on 2,8 prosentin ja 5,3 prosentin välillä. Tämä on siis tilintarkastustuomioistuimen lukujen alla ja meillä on hyvät syyt tälle. Ensinnäkin komissio ja tilintarkastustuomioistuin perustavat arvionsa tarkastusotantoihin, jotka on otettu eri vaiheessa tätä monivuotista valvontasykliä. Toiseksi tilintarkastustuomioistuin on toisenlainen lähestymistapa, kun se laskee virheastetta kahdella asalla. Se ei ota täysin huomioon kiinteosummaisia rahoituskorjauksia ja se kvantifioi eh, julkisten hankintojen virheet toisella tavalla kuin komissio ja jäsenvaltiot. Eh, jos meidän lähestymistapaamme sovellettaisiin, niin tilintarkastustuomioistuimen virheaste olisi 44,8 prosenttia. Joten nämä kaksi virheastetta, jotka löytyvät äh, tilintarkastustuomioistuimen ja pääosaston vuosikertomuksista, eivät ole ristiriidassa toisistaan, vaan täydentävät toisiaan. Äh, tietenkin teen yhteistyötä jäsen, tässä parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tämä on pitkä keskustelu metodologiasta, mutta nyt on varmaan aika keskustella tästä yhdessä parlamentin kanssa, että löytäisimme yhteisen metodologian. Kuitenkin nämä virheasteet kertovat meille sekä meille että tuomioistuimelle, että joissain ohjelmissa hallintoviranomaiset ja välitason elimet ovat sellaisia, että niiden täytyy parantaa kykyään tunnistaa ja ehkäistä epäsäännönmukaisuuksia. Siksi meillä ei ole mitään syytä tyytyväisyyteen komissiossa. Tulen jatkossakin käyttämään kaikkia käytössä olevia välineitä, jotta pystyisimme pääsemään hyvään tasolle ja tulemme auttamaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita järjestelmiä ja minulla on nolla toleranssi, mitä tulee petoksiin ja korruptioon, joka koskee EUn budjettia. Uudella ohjelmakaudella meidän täytyy keskittyä suoritukseen ja tuloksiin ja varmistaa sääntöjen noudattaminen. Meidän politiikkamme on jo tuottanut tulosta, kuten kuudennessa kohesioreportissakin kerrotaan, mutta tulevaisuudessa meillä on vahvempi pohja, jotta voimme arvioida tämän toiminnan tehokkuutta, kun meillä on laajempi indikaattorien kirjo indikaattoreita Vuodesta 2016 eteenpäin komissio tulee systemaattisesti raportoimaan ohjelmien tuloksista ja tulen palaamaan tänne kertomaan näistä tuloksista. Haluan myös tehdä yhteistyötä toimielinten välisessä ryhmässä, joka käsittelee suoritustuksia. Tämä on aloite, jonka varapuheenjohtaja Georgieva on käynnistänyt. Me Teemme aloitteet varantaaksemme hallinnollista kykyään ja kehitämme synergioita ja vaihdamme hyviä käytäntöitä eri hallintojen välillä kaikilla tasoilla. Järjestämme koulutusta eh, liittyen julkisiin hankintoihin ja valtion tukiin ja nämä säännöt ovat sellaista, että kaikkien osapuolten täytyisi ne täysin ymmärtää. Yksinkertaistaminen on tietenkin komissiolle minulle itselleni eh, prioriteetti ja uusi asetus antaa meille mahdollisuuksia vähentää edunsaajien hallinnollista taakkaa ja välttää virheitä. Jäsenvaltion täytyy täysin hyödyntää näitä vaihtoehtoja. Teen yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme arvioida, miten nämä uudet säännöt on huomioitu ja meidän täytyy katsoa, voitaisiinko niitä vieläkin yksinkertaistaa. Ehkäpä nyt en ole enää Äh, ehkä puheaikani on jo loppu, mutta haluaisin sanoa, että aluepolitiikka on äh, käytännön osoitus solidaarisuudesta ja ainutlaatuinen äh, osa Euroopan integraatiota ja on tärkeää, että kaikki nämä kolme pilaria, joista erä Balk Kokko puhui, saavutettaisiin absorptiosääntöjen noudattaminen ja tehokkuus saavutetaan, joten aion kovasti tehdä työtä näiden asioiden parissa yhdessä teidän kanssanne täällä valiokunnassa ja muiden kanssa täällä Euroopan parlamentissa ja kovasti odotan tätä yhteistyötä, jotta kohesiopolitiikasta tulisi menestyksekästä. Tietenkin mielelläni vastaan kysymyksiin ja kiitoksia ajastanne. Äh, Kiitos komission jäsen panoksestani. Suunnitelma on vähän muuttunut, koska olen puheenjohtaja. Ehkä puhun ensin ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle. Esitän pari kysymystä ja voisit vastata se. Ja sitten esittelijä sitä näkökantansa esittää kysymyksiä. Ensiksi sanoisin, että kiitos, että vastasit kaikkiin kirjallisiin kysymyksiin, jotka esitimme. Ja Kaikilla kollegilla on nyt antamienne vastausten kopiot. Kiitos myös lausunnostanne, yhteistyöstänne valiokunnan kanssa ja lupauksestanne osallistaa meidät vastaisuudessa. Kaikki valiokunnat ottavat ilolla vastaan tuon sitoumuksen. Vuonna 2013 budjettiin vastaa vapauden myöntämisestä, jolloin ette olleet komission jäsen, mutta tänään meillä on hyvä mahdollisuus kuulla teidän panoksenne ja kuulla teidän suunnitelmistanne, mutta meille talousarvojen valvontavaliokuntanne me voimme tarkastella tulevaisuutta ja ajatella taaksepäin. Me odotamme uutta asetusta, joka saattaa ottaa meitä tulevaisuudessa. Ja haluamme keskustella tulevaisuuden tarjoamista mahdollisuuksista, jotka parantaisivat EU-varojen hallintaa, valvontaa ja auditointia. Monet valiokuntamme jäsenet ovat menneisyydessä keskittyneet kysymyksiin, jotka ovat jäsenvaltioiden tasolla. Vaikka monet, mukaan lukien tämä valiokunta ja komissio, ovat ponnistelleet, virheaste on korkea jäsenvaltioiden tasolla, mikä on tärkeää, koska 80 prosenttia EU-varoista on jäsenmaiden vastuulla. Niinpä tuomioistuin omassa esityksessään arvioi, että jos jäsenvaltiolla on puutteelliset, par, olisi paremmat valvontajärjestelmät, niin virheastetta olisi pienennetty noin kolmella prosentilla. Ymmärrän siksi, miksi jäsenmaihin kiinnitetään niin paljon huomiota. Ensimmäinen kysymykseni liittyykin tähän. Uskotteko te, että jäsenvaltioiden lähettämä data, komissiolle lähetetty data on luotettavaa. Ja sen lisäksi, olisiko mitään tapaa parantaa komission vastaanottaman datan luotettavuutta, jotta saisimme täsmällisemmän kuvan varaan käytöstä ja täsmällisemmän kuvan virheasteesta. Toinen, mistä tässä valiokunnassa ja TV-valiokunnassa on keskusteltu, on yksinkertaistamisen tarve. Ja toivottavasti uus, uudet asetukset yksinkertaistavat jossain määrin asioita, mikä johtaisi virheiden määrän vähenemiseen. Voisitko kertoa näkemyksenne? Millä kehityspolitiikan alueella yksinkertaistamista voisi tapahtua? Ja myös nämä kustannusvaihtoehdot. Yksinkertaisesti, että kustannusvaihtoehdot, monet uskovat, että jos niitä olisi olemassa, ne vähentäisivät virheiden määrää. Onko äskettäisessä kehityspolitiikassa mahdollisuuksia tähän? Voisimme käyttää näitä yksinkertaisempia kustannuslaskelmavaihtoehtoja, mikä vähentäisi virheiden ja sitten absorptiaaste vastaanottokyky. Ja kollegat itsekin ovat huomenneet, että jossakin valtiossa vastaanottokyky absorptioaste on huono. 2013 lähes 400 miljoonaa euroa äh, ohjattiin myöhemmin muuhun käyttöön tämän vuoksi. Koette, voisimmeko mitenkään parantaa absorptioastetta? Ymmärrän, että aluepääosasto on äskettäin on työryhmän, joka tarkastelee absorptioastetta problematiikkaa ongelmallisissa jäsenvaltioissa – Voisitko kertoa, mikä on tämä työryhmän päävastuu? Miten se auttaa vastaanottokyvyn parantamista ja onko teillä näkemyksiä absorptiokyvyn vastaan nostamisessa? Tässä kysymykseni alkuosa. Ehkä vasta vastaan näihin kysymyksiin ennen kuin puheenvuoro. Thank you. Thank you very much. If I may, I will speak in Romania. Kiitoksia oikein paljon. Jos sallitte, niin puhun romania. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Nostitte esiin useita kysymyksiä, jotka huolestuttavat meitä erityisesti ensinnäkin. Puhuimme jäsenvaltioiden roolista. Kuten sanoin alustuspuheenvuorossa, niin mekin olemme sitä mieltä, että virheaste on liian korkea mutta tämän asteen pieneneminen riippuu hyvin paljon jäsenvaltioiden toimista. Tietenkin komissio tulee auttamaan ja valvomaan jäsenvaltioita jatkossakin ja käyttämään näitä määrärahojen keskeyttämisiä ja lakkauttamisia ja rahoituskorjauksia silloin, kun on tarpeen. Mutta on selvää, että meidän täytyy varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot Äh, antavat meille selkeitä äh, ja oikeanmukaisia raportteja. Aluekehityspääosasto on erittäin suuri ja 2 mm, äh, prosenttia näistä, näistä määrärahoista kulkee tarkastusyksiköiden läpi, joten minun mielestäni meidän täytyy luottaa suurimpaan osaan tarkastusviranomaisten viime vuosina aluepääosasto on tarkastanut 89 prosenttia virheasteista ja tietenkin me käytämme myös toisia tiedonlähteitä. Teemme ikään kuin tarkastuksen tarkastuksen ja tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut arviomme 2,8 prosenttia riskiä. Kuten sanoin, me olemme sitä mieltä, että pystymme luottamaan 43 tarkkaan tarkastusviranomaisen, jotka kattavat yli 90 prosenttia maksuista. Eivät kaikki tarkastusviranomaiset tietenkään toimi äh, korrektisti ja silloin ryhdymme toimenpiteisiin silloin, kun täytyy. Tällä hetkellä esimerkiksi valvomme hyvin tarkkaan kuutta tarkastusviranomaista, joissa olemme sitä mieltä, että ne eivät ole noudattaneet metodologiaa ja äh, epäilemme, että kaikki ne tiedot, jotka olemme saaneet, ovat oikeita Toinen kysymys liittyi yksinkertaistamiseen. Te tiedätte, että uudet säännöt 2014-2020 antavat hyvin paljon mahdollisuuksia jäsenvaltioille yksinkertaistaa sääntöjä. En ole varma, tietävätkö kaikki jäsenvaltiot kaikki nämä mahdollisuudet, joita tämä asetus tarjoaa. Kuitenkin ähm, mitä tulee julkisiin hankintoihin ja valtion apuun, niin sääntöjä on yksinkertaistettu. Äh, Euroopan parlamentti on parantanut lainsäädäntöä tässä ja äh, olen pyytänyt tällaista riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän arviota, kuinka voimme lisätä yksinkertaistamista. Tässä jäsenvaltioiden rooli on ottaa kantaa asetukseen. Tiedätte, että useat jäsenvaltiot joutuvat uudistamaan lainsäädäntöään Euroopan parlamentin hyväksymien direktiivien pohjalta. Tiedätte hyvin, että joissain jäsenvaltioissa tarvitaan 40 40 allekirjoitusta jotain hanketta varten, joten tämä ei ole mitenkään EUn toiveen mukainen tilanne. Meidän täytyy tasapainottaa yksinkertaistaminen sen kanssa, että me myöskään halua mitään kompromisseja, mitä tulee maksujen oikeudellisuuteen ja säännönmukaisuuteen uudella kaudella meillä on yhteiset säännöt kaikille rahastoille, mutta kuten juuri sanoitte, jäsenvaltioiden ja alueiden täytyy myös tuoda panoksensa tähän. Meidän täytyy arvioida sitä, miten tämä uusi lainsäädäntö, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2013, tuo uusia muutoksia ja vähentää hallinnollista taakkaa. Valitettavasti eh, tätä arviota emme pysty tekemään ennen eh, vuotta 2016. Olette varmasti samaa mieltä kanssani, että me pysty, emme saa vaarantaa ehm, ehm, maksujen oikeudellisuutta ja säännönmukaisuutta Vuonna 2014 uudistettiin julkisia hankintoja koskeva direktiivi ja myöskin säännöt, jotka liittyivät valtion tukiin. Niissä on nyt enemmän joustavuutta. Toivottavasti Tämä epäsuora apu vähentää riskejä seuraavalla kaudella. Kolmas kysymys, jonka nostitte esiin, liittyy alhaisen absorptiokykyyn. Meillä on joitakin valtioita, joissa absorptiokyky on alle 60 prosenttia ja kuten tiedätte aivan alusta asti pyysin, että aluepääosastossa loisimme työryhmän näitä valtioita auttaaksemme jotka meitä huolustuttavat, jotta pystyisivät parantamaan absorptiokykyään kaudella kak- ja jolle huono absorptiokyky 2007-2013 tämä absorptiokyky ei ole tyydyttävä ja meillä on nyt toimintasuunnitelma, kaikki yksiköt käyvät vuoropuhelua näiden valtioiden kanssa, ne absorptiokyky on alle 60 prosenttia. Jokaisella valtiolla on erilainen lähestymistapa on kaksi tyyppistä aluetta. On sellaisia alueita, jotka käynnistyminen tapahtui hitaasti, mutta nyt muutosta on näkyvissä. On kuitenkin myös sellaisia alueita, joissa ihan sama kuinka paljon rahaa sinne sydämme emme saa aikaan kasvua emmekä työpaikkoja, joten siellä todellakin on järjestelmään ja rakenteeseen liittyviä ongelmia, jotka on ratkaistava. Olen erityisen huolestunut siitä, että meitä että nyt on kovasti nousee esiin tämä absorptiokyky. Emme halua kuitenkaan vaarantaa laatua. Mm, meidän suositukseni on, että autamme näitä jäsenvaltioita, jotta ne tekisivät kaikkensa, jotta eh, ne käyttäisivät eh, nämä eh, määrärahat edelliseltä kaudelta, mutta samanaikaisesti laadun täytyy olla kuitenkin tärkeä kriteeri. Kiitoksia oikein paljon ja pyydän anteeksi, jos puhuin hyvin pitkään. Thank you, Franz, Kiitos vastauksesta näihin kolmeen kysymykseen, jotka esitin. Ja nyt Rava Gressle, joka on esittelijä. Ja, Kiitos. Niin työnjako on oikeastaan sellainen että hän hallinnoi, hallinnoi kuulemista ja minä puhun itse asiasta, tekstistä. Kiitoksia komission jäsen hyvin kattavista vastauksista kysymyksiimme. Ähm, tosiaan tapaamisen jälkeen Radefan kanssa äh, äh, saimmekin jo nämä vastaukset. Kiitämme aluepääosastoa näistä. Äh, tiedämme, että tässä on paljon työtä ollut, mutta nyt, me, nyt meillä on todella pohjaa tiedoillemme. Minulla on ihan ystävällisiä kysymyksiä, yksi vähän vähemmän ystävällinen. Aloitetaanpa siitä, niin saadaan nämä ikävät asiat hoidettua heti näin alkuun. Tällä kaudellahan kuusi jäsenvaltiota, Tsekki, Kreikka, Espanja, Unkari, Puola ja hmm, Romania olivat ne maat, joissa rahoituskorjauksista tapahtui hyvin suuri osa. Ja Romania ja tämän kysymyksen sitä myös Romanian esitin aiemmalle Romanian komission jäsenelle, joka vastasi maataloudesta, niin, ja kysyn samaa teiltä, että pystyykö pääosastonne hoitamaan nämä työnsä ilman, että politiikka puuttuu asiaan mitenkään. Me emme me haluamme parantaa olosuhteita ja työskentelyolosuhteita ja tähän tietenkin vaaditaan sitä, että komissiolla on toimintakykyä. Tämä oli nyt ehkä se epäystävällisin kysymykseni, mutta loput ovat todella ystävällisiä. 547 tilintarkastuskertomusta valtiolta on toimitettu aluepääosastolle. Miljoona hanketta tällä lainsäädäntökaudella toteutettiin. Miljoona! Onhan se valtava määrä. Miten pääosasto varmistaa sen, että nämä tilintarkastuskertomukset äh, saavat kaikki saman kohtelun? Onko teillä äh, suuntaviivoja näin tilintarkastuskertomusten harmonisoidusta käsittelystä siellä pääosastolla? Miten tämä saadaan varmistettua? Sitten ja tästä puhuittekin jo, tämä on kolmas kysymykseni liittyen näihin virhetasoihin. Vaikuttaa ehkä siltä, että tämä on meille suorastaan pakkomiele, mutta me tiedämme, että tämä on, virhetaso on hyvä tapa tarkastella hallinnon toimintaa. 2,8-6,9 prosenttia, tämä on aika, aika laaja skaala. Mikä meidän, teidän mielestänne selittää tämän skaalan laajuuden. Sitten vielä tilintarkastustuomioistuimelle kysymys olisi hyvä, jos tilintarkastustuomioistuin voisi tätä meille myös selittää, miten te selitätte tämän. Ja monissa vastuuvapaus päätöslauselmissa olemme todenneet, että olisi tärkeää ihan kvantifioida nämä virhetasot ja harmonisoida tilanne eri jäsenvaltioiden välillä. Tästä on nyt aika vähän kuultu viime aikoina, joten olisi ehkä hyvä, jos pääosastonne rouva komission jäsen sekä tarkastustuomioistuin voisivat kertoa meille, miten pitkälle tämän hankkeen suhteen on edetty. Tämä oli neljäs kysymykseni ja viides kysymykseni. Rahoitusvälineet. Komission jäsenenä, olitte mukana Junckerin pakettia e, kasamassa tai ainakin sitä esittelemässä ja nyt e, kun meillä on kokemusta rahoitusvälineistä aluepolitiikan alalta, niin ehkä vähän mietimmekin, että miten tämän on tarkoitus toimia. Kysyisin, että puhuitteko te kollegiossa, e, kerroitteko omista kokemuksista, rahoitusvälineistä, jotka nyt ehkä eivät kovin kukoistavia ole ainakaan minun mielestäni. Tiedän, että ette saa kertoa salaisuuksia sieltä kollegion ö, kokouksista, mutta meidän olisi ihan kiinnostavaa ja tärkeää tietää, että, että paneeko komissio itse omat kokemuksensa merkille ja ottaa niistä oppia. Tämä oli viides kysymykseni. Ja kuudes kysymykseni, tehokkuus Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan ikään kuin, että rahan käyttö on tärkeämpää kuin saadut tulokset. Itsekin vähän tähän syypäitä joskus kysymme, että no paljonko sitä rahaa on vielä jäljellä, paljonko on käytetty, mutta tuo keskittyminen siihen, että rahaa pitää saada käytettyä, on ehkäpä ongelma, joka on meille kaikille yhteinen. Ja mm, nyt toteatte, että haluatte keskittyä tuloksiin. Enkä oikein tiedä, että miten ihmeessä Tämän on tarkoitus onnistua, koska olemme niin kovin keskittyneitä tuohon rahan käyttämiseen. Mutta valaiskaapa asiaa minulle. Mutta kiitoksia erittäin kattavista ja oikein huomioarvoisista vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Kiitos. Okay, Commissioner, perhaps komissaari, voisitteko vastata noihin kysymyksiin? Olet varmaan tyytyväinen, että siinä oli vain yksi epäystävällinen kysymys. Dankeschön. <laughs> Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Minulle on ilo vastata, koska tiedän, että tämä on huolenaihe ja rehellisesti haluan sanoa, että se on myös meille huolenaihe. Ei ole kyse mistä tahansa valtiosta, vaan äh, on kyse ongelmista, joita meillä on, jotka muuttuvat vuosi vuodelta ja on, ohjelmia, joissa on korkea riskitaso, äh, mukaan lukien nuo maat, jotka mainitsitte, mukaan lukien oma äh, kotimaani. Kuten tiedätte, me keskeytämme maksut tai lakkautamme ne, jos ongelmia on. Ja voin teille vakuuttaa, etten tule olemaan tässä mitenkään kevyempi. Pidän itseäni alueiden suurlähettiläänä Euroopassa. Kaikkien etujen mukausta on varmistaa, että kaikki ohjelmat hoidetaan sääntöjen mukaisesti, joten meidän täytyy varmistaa, että kaikki valtiot, ohjelmat ja alueet saavat samanlaisen kohtelun. Olen perustanut myös erityisen äh, keskuksen hallinnollisen kapasiteetin parantamiseksi näissä maissa, joissa on ongelmia, koska nämä maat, jotka mainitsitte, ovat maita, joissa tarvitaan enemmän kuin rahaa, tarvitaan hallinnollisen kapasiteetin vahvistamista ja kun ne, tulevat, ne ovat erityisesti Itä-Euroopan valtioita, emme voi piilotella sitä, että meillä on siellä suuri ongelma ja se, mikä tulee hallinnolliseen kapasiteettiin ja sen parantamiseen ja hallinnollisen se on suurempi ja tärkeämpi kysymys kuin ne rahat, ne summat, joita näille alueille annetaan. Tietenkin mm, valtion tuki ja äh, äh, julkiset hankinnat, äh, niin suurimmat virheet syntyvät näiden sääntöjen siitä, että näitä sääntöjä ei tunneta Kuitenkin petoksia on vain 0,5 prosenttia kaikista virheistä. Tämä on se luku, jonka olemme saaneet sekä tilintarkastustuomioistuimelta että Olafilta. Nämä jatkuvat, toistuvat virheet, niin tiedät, että yritämme, että vuosille 2014-2020 meillä on tällainen korotettu kiinteäsummainen korjaus ja teemme korotetun ennakoivan rahoituskorjauksen. On erittäin tärkeää huomioida nämä maat, joissa on korkeampi riski, että meillä on nämä asiantuntijakeskukset niissä valtioissa, joissa heikkouksia on. Toinen kysymys liittyi eroihin. Puhuin aikaisemmin siitä, että Meillä on erilaiset menetelmät, joilla mittaamme virhetasoa. Tiedätte varsin hyvin, että aluepolitiikassa tärkeintä on se, että vetoamme jäsenvaltioihin ensimmäiseen valvonnan tasoon. Koska tiedätte, että kaikissa tiedossa näkyy, että noin kolmas osa näistä virheistä olisi pystytty välttämään. Jos nämä hallintoviranomaiset olisivat ottaneet vakavasti ensimmäisen valvontatason. Ö, Siksi meidän täytyy ottaa käyttöön ähm, rahojen maksun keskeyttäminen ja lakkauttaminen, mutta täytyy myös pyytää jäsenvaltioita parantamaan järjestelmiä. Ja meillä on paljon hankkeita, jotka ovat varauksessa äh, varmistaaksemme, että tulevat äh, hankkeet eivät ole epäsäännönmukaiset. Joten hallintoviranomaiset eivät aina toimi niin kuin niiden pitäisi. Palaan tähän kysymykseen, jonka myös puheenjohtaja nosti esiin, jäsenvaltioiden rooli, koska on aivan selvää, että tarvitsemme yhteistoimintaa tässä. Me annamme tukea ja apua, mutta kuten usein olen sanonut, suuri osa näistä virheistä olisi voitu tunnistaa ja ehkäistä jäsenvaltioiden toimesta ennen kuin maksut mm, sertifioitiin. Sitten minun toiveeni on, että tämä on nyt hyvä hetki, että Euroopan parlamentti ryhtyy käymään vuoropuhelua, jos vain mahdollista, että parlamentti olisi jonkinlainen välittäjä komission ja tilintarkastustuomioistuimen välillä, koska me olemme sitä et, mieltä, että nämä metodologiaeroilla on suuri merkitys virheasteen määrittelyn. Luvut eivät tietenkään kerro kaikkea, mutta meidän mielestämme toisaalta on myös tärkeää, että keskusteltaisiin myös näistä korjausmenetelmistä, joita komissiolla on, koska tilintarkastustuomioistuin tietenkin mm, ikään kuin äh, tarkastaa tilanteen jossain tietyssä vaiheessa, eh, joka ei ole sama vaihe kuin jossa me teemme oman tarkastuksemme, eh, mutta kuitenkin tilankäsitystuomioistuimen eh, tarkastuksen jälkeen me teemme korjauksia, joita ei usein oteta huomioon. Meillä on useita esimerkkejä, esimerkiksi No, riipe, tämä riippuu myös virheistä. Sanotte, että on suuria virheitä ja pieniä virheitä Kreikassa. Meillä on 100 prosenttia virheitä yhdessä hankkeessa. Ei huomioitu sitä, että 48 päivässä pitäisi tämä hanke julkaista Eh, virallislehdessä. Me eh, tilintarkastustuomioistuimme mukaan tämä oli sataprosenttinen virheaste. Eh, useassa tapauksessa näillä ei kuitenkaan ole mitään rahoitusvaikutuksia. Tietenkin meidän täytyy noudattaa säännönmukaisuutta jokaisessa vaiheessa, mutta tässä tapauksessa oli kyse vain siitä, miten nämä tämä ilmoitus tehtiin, että taulun koko ei ollut oikea. Eli onko tämä, me, meidän mielestämme tämä oli vain 20 prosenttinen asti, mutta tilintarkastustuomioistuin on tässä mustavalkoinen, joko 0 prosenttia virhettä tai sitten 100 prosenttia. Espanjassa meillä on hanke, joka toimii. Tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että oli parempi. Ähm, tarjous ja joku toinen olisi, vo, olisi, joutunut voit, olisi pitänyt voittaa tämä tarjouskilpailu. Meidän mielestämme virheasti on 5 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen mukaan, vaikka siis hankkeen tavoite on saavutettu. Virheasti on 100 prosenttia, koska sen mielestä ei noudatettu kaikkia tarjouskilpailun määräyksiä. Minun toivo, Veni on, että parlamentti istuisi kanssamme saman pöytään ja löytäisimme yhteisen nimittäin, koska meillä on kuitenkin yhteinen tavoite, että meillä olisi korkealaatuisia hankkeita, jotka toimivat. Joten tietenkin meille tulokset ovat tärkeintä ja siksi on tärkeää, että tämä virheaste on sekä tilintarkastustuomioistuimen että jäsenvaltioiden validoima. Jäsenvaltiot ovat samaa mieltä meidän kanssamme, että täytyy tehdä korjauksia, jotka sitten otetaan huomioon. Erityisesti tällaisissa monivuotisissa ohjelmissa tiedätte, että ne ovat suuria infrastruktuurihankkeita ja on mahdotonta, että seitsemän vuoden ohjelmakauden aikana Äh, ei olisi yhtään virhettä, mutta nämä virheet korjataan ja meidän toiveemme on, että löydämme jonkinlaisen äh, tavan, äh, jotta tilintarkastustuomioistuin voisi ottaa huomioon tämän komission korjauskyvyn. Okay. Um, Rova Gressles totesi rahoitusvälineistään kysymyksessään. Onko teillä näkökohta, joka auttaa keskustelua. Kyllä, totta kai. Ja jopa kohtelias. Kun Rova Kressle pyysi minua vastaamaan luvuista ja eri virheasteen estimaateista, joita meillä on vuosikertomuksessa. Tämä on 85,3 meidän arviomme on 6,9. Haluaisin myös mainita, että Jens Geier sanoi tässä yhteydessä, että luvut ovat auditoijille ja tulkintaan poliitikoille. Meidän pitäisi auttaa teitä parlamentin jäseninä lukujen tulkinnassa. Puhun siitä, mitä Rauva komissaari sanoi avauspuheenvuorossaan. Hän sanoi, että pyrimme löytämään yhteisiä vastauksia moniin ongelmiin. Me haluamme tapojamme, kuten Rauva komission jäsen totesi, tilintarkastustuomioistuin ja komissio tekevät otoksia eri tasolla, eivätkä ne koske välttämättä samoja transaktioita. eroja on myös siinä, miten tuomioistuin käsittelee näitä korjauskirjeitä ja julkisten hankintojen virheitä. Niinpä virheaste kvantifioidaan vähän eri tasoin. Me pyrimme laitamaan ratkaisuja komission kanssa yhdessä. Meillä on työryhmä, jolla tavata meteorologiat, jotka ovat läheisempiä, samansuuntaisempia. Jos sallitte, antaisin puheenvuoron Lazarulle. Hän voisi selittää asiaa ja se auttaisi lukujen tulkinnassa, kuten herra Geijer pyysi. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Balko, for inviting me to... Kiitos, herra Balko, että pyysit minua puhumaan tästä vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä parlamentti puhui harmonisoinnista ja julkisista hankinnoista puhuttiin vuoden 2010 vastuuvapauden yhteydessä, jos oikein muista. Tämän sanottuani olen Dasseista tarkistuslausumista vastuussa ja olen pyrkinyt jättämään nämä kiperät kysymykset suhteistamme komission kanssa pois. Osittain, koska parlamentti on pyytänyt me, meitä tähän tarttumassa tässä vastuvapausprosessissa, ja näin ei anna säilytyön julkisiin hankintoihin vai muutenkin. Otetaanko tämä DASSissa huomioon? Kyllä. Me olemme enemmän kollegia, mutta olen itse sitoutunut siihen, että ensi vuonna kun Rova Kretu esiintyy täällä, me emme käy tätä keskustelua. Sanoisin myös, että en ole ihan kaikkien asioiden kanssa samaa mieltä. mitä on saanut tuomioistuimen virheasteen laskelmista. Tämä koskee julkisia hankintoja ja myös näitä korjauksia. Mutta minusta tämä ei ole oikea paikka tarttua noihin kysymyksiin tässä vaiheessa. Joten lopuksi toivon, että ensi vuonna asiat ovat paremmin. jotta voisimme välttää nämä keskustelut, joita vuosittain käymme komission ja tuomioistuimen kesken, jotta voisimme keskittyä tärkeämpiin kysymyksiin. Thank you. Kiitos. Tuo, molemmat puheenvuorot auttavat meitä. komission jäsen, voisitko vastata Rova Gresslin kysymykseen kerrottu rahoitusvälineisiin? Pyydän äh, anteeksi, hyvä puheenjohtaja, että unohdin vastata, kuten sanoitte Tämä oli uusi asia vuodelle 2007-2013 tälle ohjelmakaudelle ja useilla valtiolla oli paljon ongelmia siinä, että ne ymmärtäisivät, miten näitä rahoitusvälineitä käytettäisiin, koska nämä rahoitusvälineet tuovat yhteen e, julkisia määrärahoja ja yksitoisia määrärahoja. Jäsenvaltiot eivät aina tiedä, mitä niitä käytetään, mutta olin hyvin iloinen nähdessäni, että jotkut jäsenvaltiot, esimerkiksi Ranska, onnistuivat tämän rahoitusvälineen kautta yhteen euroon saamaan lisää melkein kaksi euroa, joten tämä on mahdollista, mutta eh, tietenkin jotkut jäsenvaltiot tarvitsevat enemmän aikaa kuin toiset. Te puhuitte Junckerin eh, ohjelmasta, kun näin 28 alue kehityksestä vastaavaa ministeriä, niin he olivat hyvin huolestuneita siitä, että investointiohjelma veisi rahaa aluepolitiikasta. Nyt voimme sanoa, että tämä tulee olemassa olevien rahojen, määrärahojen lisäksi. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia jäsenvaltioille luoda investointiohjelmia. Sitten rahoitus Ähm, välineistä. Kuten sanoit, jotkut jäsenvaltiot eivät osanneet käyttää näitä rahoitusvälineitä kovin hyvin, toiset onnistuivat niitä käyttämään ja onnistuivat moninkertaistamaan investoivansa määrärahat. Ja äh, ohjelmakaudella 2014-2020, ähm, jos alueet ja jäsenvaltiot yhdessä meidän kanssamme äh, ponnistelevat ymmärtääkseen tämän uuden äh, säännöskehyksen, joka on paljon kattavampi. Saamme aikaan paljon parempia tuloksia, koska meillä on joustavampia mahdollisuuksia siinä ja mm, mahdollisuuksia myös äh, täytäntöönpanossa. Se, mikä on nyt hyvä tällä äh, kaudella, on, että meillä on nämä temaattiset vaihtoehdot, ja eräs kysymys, joka varmasti tässä tulee auttamaan, on se, että maksut näiden ähm, rahoitusvälineiden kautta tehdään ähm, osittain, joka riippuu näiden välineiden tehokkuudesta, äh, niin pystymme välttämään sen tilanteen, joka meillä on tähän mennessä ollut, että jotkut jäsenvaltiot ovat ikään kuin pysäköineet nämä rahat äh, paikoilleen, äh, koska ne tarvitsivat määrärahoja. Tarvitsemme suurempaa, parempaa vuoropuhelua tästä asiasta, e, koska tämä oli e, uusi asia kaudella, edellisellä kaudella, niin vieläkin valitettavasti kaikki jäsenvaltiot eivät tätä osaa käyttää. Toisaalta e, tämä motivoi hyvin paljon, kun näkee, että tietty määrärahasumma voi moninkertaistua. Tulen antamaan tietoa ei pelkästään määrärahojen käytöstä, vaan myöskin siitä, miten näitä rahoitusvälineitä käytetään. Thank you very much. I'd like to give... Paljon kiitoksia. Nyt antaisin poliittiselle ryhmille mahdollisuuden esittää kysymyksiä kysyn jokaiselta ryhmältä puhujaa. En tiedä, ovat kaikki paikalla. Onko täällä EPPn puhemiestä naista? SD Liberatski varjaesittelijänä. Kiitos, puheenjohtaja. Jos sallitte, toteaisin näin alkuun, että pitkin aikoihin en ole ollut yhtä tyytyväisellä mielellä kuin tässä kokouksessa tänään. Haluan todella kiittää komission jäsen Rova Kretsua siitä, mitä hän meille on täällä kertonut ja vastannut. Ja samoin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuimen edustajaa hänen puheenvuorostaan. Tämä on kyllä ihan historiallinen hetki. Komission jäsen Kretsu sekä komission Junckerin komissio eivät ole vastuussa 2013 budjetista kuitenkin tulette meille vastaamaan siitä, mitä tapahtuu. Ja nyt on meidän tehtävämme sitten lähestyä asiaa mahdollisimman neutraalisti käynnistään asiasta keskustelun. Keskustelun siitä, mikä tilanne todella on, mitä voidaan tehdä, mitä täytyy tehdä ja mitä komission jäsen tässä meille lupaa tehdä. Tämä lupaus ja tämä lähestymistapa tyydyttävät minua kovasti. Tietenkin äh, muodollisesti ja tilintarkastuksellisesti virhetaso on avainasia ja edellytys äh, äh, toiminnalle. Kuitenkin kun ajatellaan Euroopan unionin äh, rahojen käyttöä ja aluepolitiikan toimia kaiken kaikkiaan, niin aluepolitiikkahan nimenomaan parantaa niiden äh, alueiden e, elämänlaatua elintasoa, joihin näitä rahoja annetaan. Ja näin pitääkin olla. Mm. Minulla on sellainen vaikutelma, ja varmaan olette kanssani samoilla linjoilla siitä, että tässä vaiheessa me nyt pyrimme oppimaan menneisyyden virheistäkin ja tekemään parannuksia sitten seuraavaa ohjelmakautta silmällä pitäen. Joten kaikki suositukset perustuvat virhe tason ja hyvä niin. En kuitenkaan ole täysin vakuuttunut siitä, että meidän tulisi käyttää komissiossa ja tuomioistuimessa täysin samaa menettelytapaa, että sama koskee myös ajoitusta. Ei minua oikeastaan haittaa se, että komissiolla ja tuomioistuimella on löydöksissään erilaisia virhetasoja. Todellisuus on kuitenkin sama, mutta sitä tarkastellaan, e, tarkastellaan eri kannoilta ja otetaan huomioon määritteleviä tekijöitä, jotka ovat ehkä hiukan toisenlaisia komissiossa ja tuomioistuimessa. Joten hyvä mm, toimintavaran käytössä on tärkeää ja äh, toimielinten välinen ryhmä varankäytöstä sekä ää, äh, EU-toiminnasta, jota Georgieva tulee äh, johtamaan, niin kuin Kretsu täällä tänään vahvisti, on oikein hyvä asia. Julkiset hankinnat ovat äh, tässä kyllä merkittävässä roolissa. Usein jäsenvaltio jäsenvaltioissa hankinnat perustetaan halvimpaan hintaan ja tämä voi synnyttää vastalauseita. Siksipä poliittisen ryhmäni nimissä kannustan keskustelun jatkoa samoilla linjoilla kuin tähänkin asti. Oikein hyvää keskustelua. Kysyisin vielä seuraavaa. Kertomuksen perusteella alueella hallinnoivat elimet ovat heikkoutena, hallintoviranomaiset. Tämä vaikuttaisi olevan se heikoin lenkki kansallisten viranomaisten komission ja sääntelyn välillä, että tässä ehkä on osittain ylisääntelyäkin ja ymmärryksen puutetta ja ylisääntelyä on purettava. Rouva komission jäsen, paljonko yksinkertaistamista tarvitaan. Tämähän on komission tehtävä. Komission täytyy huolehtia sitä, että menettelyjä ja prosesseja, joita myös jäsenvaltiot määrittelevät tulee yksinkertaistaa. Kyllä varmaankin puolet sääntelystä on Euroopan tason sääntelyä toki, ja toinen puoli tai ehkä enemmänkin on sitten kansallisen tason, jäsenvaltiotason sääntelyä. Ja tässä ehkä hiukan sitten vastuuta pallotellaan ja erityisesti sitten kaikkein pienimmät edunsaajat, ylipäätään edunsaajat joutuvat nämä ongelmat ikään kuin hoitamaan. Monet edunsaajat katsovatkin, että ei, riski on liian merkittävä, ei kannata eurooppalaista rahaa edes hakea. Joten mitä voitaisiin tehdä tämän tilanteen parantamiseksi? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni yhteisrahoitetuissa hankkeissa, aluerahastossa. Kysyisin seuraavaa. Mitä eurooppalaista lisäarvoa saadaan myös toimintaa tasoa ajatellen. Miten tämä toimii käytännössä? Minä olen nimittäin huomannut, kun olen tarkastellut asiaa hyvin huolellisesti, niin olen huomannut, mm, että niin jäsenvaltiot kuluttavat rahaa, sitten ne korjasitte ne sanoin, että ne investoivat rahaa. Ja minäkin olen sitä mieltä, että rahat pitäisi pikemminkin kuin käyttää, ne pitäisi investoida. Lopuksi korostaisin vielä sitä, että olen hyvin tyytyväinen tähän keskusteluun, hyvää keskustelua ja tästä kyllä kiitos kuuluu teillekin. Kiitos oikein paljon. Commissioner. Rouva komission jäsen. Dziękuję bardzo. As you said, as you... Kiitoksia. Kuten tiedätte, minun ensimmäinen virallinen vierailuni oli Puolaan, koska Puola on yksi niistä maista, jonne siirretään 20 prosenttia määrärahoistamme, joten minulla on ilo käydä siellä ja olette oikeassa. Ensinnäkin kysymykseen liittyen ähm, suoritukseen olette aivan oikeassa, että aluepolitiikassa keskustelu usein hyvin teknistä, mutta äh, oikeastaan mehän olemme kaikki poliitikkoja ja se mitä me haluamme, että nämä ähm, eurooppalaiset rahastot, jotka ähm, ovat koko Euroopan unionin veronmaksajien rahoja. Niillä vähennämme eroja eri alueiden välillä, mutta myös valtioiden sisälle. Tiedätte, että keskustelin Puolan viranomaisten kanssa ja yritin vakuuttaa heidät siitä, että he eivät innoista voisi kaikkea Varsovaan, vaan myöskin vähemmän kehittyneisiin alueisiin, kuten Itäpuolaan joten tavoitteena on todellakin parantaa ihmisten elinolosuhteita ja nähdä konkreettisia tuloksia. Minun mielestäni mm, uusi lainsäädäntö ei pelkästään pakota meitä keskittymään mm, tuloksiin, vaan on myös meidän velvollisuutemme katsoa miten nämä muutokset edistävät tätä tuloksia. Tietenkin me voimme puhua virheasteista, mutta miksi me puhu siitä, kuinka paljon nämä hankkeet luovat työpaikkoja ja talouskasvua, koska tämä on eurooppalaisten määrärahojen rooli, ei vain absorptiota absorption takia, ja näin olen useasti sanonut nykyään. Jäsenvaltioita painostetaan hyvin paljon, että vuoden loppuun mennessä ne hyväksyvät kaikenlaisia hankkeita. Ei ei ole mahdollista, että äh, tämän päivän Euroopassa äh, innovoinnin alle äh, laitetaan kaikenlaisia hankkeita. Meillä täytyy olla sellaisia hankkeita, jotka tuovat uskottavuutta kansalaisten silmissä, joten tällä kaudella, kun neuvottelemme hankkeesta jäsenvaltioiden kanssa, niin tämä on erittäin hyvä vaihe eh, meille kertoa arvoistamme ja yrittää löytää mahdollisimman parhaat ratkaisut, koska minun täytyy kuitenkin tulla taas jälleen tänne teidän eteenne ja te tiedätte varsin hyvin, että uusi asetus vaatii, että vuoteen 2016 mennessä jokainen jäsenvaltio osoittaa, mitä konkreettisia tuloksia se on saanut aikaan. Ja sitten minun täytyy esitellä täällä Euroopan parlamentissa tuo kertomus, kertoa mitä konkreettisia tuloksia on saatu aikaan ja kuinka jokainen jäsenvaltio operationaalisten ohjelmien kautta toimii koska näissä kumppanuussopimuksissa nehän ovat hyvin kunnianhimoisia, mutta nyt me e, odotamme jäsenvaltioissa tai että ne ihan konkreettisesti operationaalisissa ohjelmissa e, tämän kunnianhimon muuttaisivat konkreettisiksi tuloksiksi. Ja e, minä tulen sitten teille esittelemään nämä tulokset vuoden 2016 mennessä mutta kuten sanoin, on hyvin paljon tehtävää, erityisesti hallintoviranomaisten tasolla. Ensimmäinen tarkastus on kaikkein tärkein, ja minä uskon, että tämä on merkittävää, koska sillä tavoin ehkäistään epäsäännönmukaisuuksia, jotka sitten muuten jatkuvat. Ja sitten komissiossa on paljon vaikeampi näitä valvoa. Siksi olemme perustaneet nämä asiantuntijakeskukset, jotka käyvät vuoropuhelua hallintoviranomaisten kanssa. Mutta meillä on myös yhteistyötä kansallisten tilintarkastusviranomaisten kanssa. Perustamme Meillä on 43 kansallista tarkastusviranomaista, jotka, eh, joiden tuloksiin luotamme. Sitten meillä on kuusi viranomaista, mm, joiden kanssa meillä on ongelmia. Kuitenkin eh, ensimmäisen tason tarkastukset ovat tiukat tarkastukset ovat tärkeitä, olen samaa mieltä kanssanne ja meidän täytyy löytää tapa parantaa tätä ensimmäisen tason tarkastusta. ehkäpä jonkinlainen keskustelu kierros jäsenvaltioiden kanssa. Sen lisäksi tietenkin, että otamme käyttöön rahoituskorjauksia, jotka meidän mielestämme on tärkeä viesti jäsenvaltioille siitä, että joku asia ei ole kunnossa. Pystymme myös keskeyttämään ja lakkauttaa mm, maksuja. 58 ohjelmassa näin olemme tehneet jotta ei sitten ilmoitettaisi menoja, jotka eivät olleet säännönmukaisia. Olemme uusien sääntöjen puitteissa tehneet kaiken, mikä on mahdollista yksinkertaistaaksemme menettelyjä. Olemme käyneet kollegion sisällä keskustelua mm, esittelijä sanoi, että en äh, voi puhua äh, näistä kollegiossa käydyistä keskusteluista, mutta en usko, että teen virhettä, jos sanon, että olen käynyt jo tätä keskustelua kaikkien niiden komission jäsenten kanssa, jotka vastaavat äh, Euroopan määrärahoista, rahastoista. Meillä on tämä yhteinen lainsäädäntö ja investointirahastoja varten ja varapuheenjohtaja Georgievan, Rovataisenin kanssa, maatalouskomissaarin kanssa ja eh, kalataloudesta vastaavan komission saarin kanssa olemme keskustelleet. Meillä on sama näkökulma asioihin ja nyt meidän täytyy katsoa, miten eh, voisimme tehdä yhteistyötä ja käydä vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa eh, Kuten jo sanoin, uskon, että myös jäsenvaltioiden on ja alueiden on tuotava panoksensa, koska tällainen ylisääntely on valitettavasti todellisuutta hyvin monissa jäsenvaltioissa. Ja hyvin monet jäsenvaltiot valittavat hallinnollista taakasta, mutta itse asiassa ne itse ovat ottaneet oman lainsäädäntönsä kautta tämän ylisääntelyn Kiitoksia oikein paljon. Kiitos kattavista vastauksista. Meidän täytyy edetä vähän nopeammin. Voisitte koistaa vähän nopeampia kysymyksiä ja vois vastauksetkin olla vähän lyhyempiä. ECRn puhe. Penkillä ei ole paikalla. Alde. Kiitos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 Ehkä tässä esitän pikemminkin huomioita kuin kysymyksiä. Mielestäni näissä, tässä valvonnassa moninkertaisuus on oikeastaan se suurin ongelma, siis niin kansallisen tason kuin Euroopan tasonkin. Minä katson, että tiettyjen valvontaviranomaisten vaatimukset esimerkiksi pääosasto, tilintarkastustuomioistuin, veroviranomaiset jäsenvaltiossa ja niin edelleen ovat aika erilaisia ja niiden vaatimukset voivat olla myös keskenään ristiriidassa. Ja näin ollen eh, ehkäpä en niinkään sitä kysymystä kuin yritän antaa neuvon. Minun mielestäni pääosaston, pääosasto voisi ainakin antaa tiedonannon eh, tarkastustoiminnan eh, suhteen niin, että se olisi mahdollisimman yhdenmukaista eikä johtaisi kaaukseen. Samoin rova esittelijäkin täällä totesi asian, jota itsekin pidän tärkeänä, eli että tässä pitäisi puuttua kohesiopolitiikan substanssiin. Mm, muodollisestihan äh, asiat voivat olla täysin kunnossa, äh, äh, sääntöjen mukaiset, asiat hoidetaan läpinäkyvästi näkyvästi, mutta niiden todellinen panos on sitten plus miinus nolla, eli että todellista tulosta ei tule. Meidän tulisi todella keskittyä tuloksiin, pyrkiä tuloksiin niin, että tila, tila, tilanteet muuttuisivat tulevaisuutta silmällä pitäen, että asiat saataisiin liikkeelle. Sitten ehkä joka uutelias ja provokatiivinen kysymys liittyen virhetasoihin. Kun virhetasoa tarkastellaan tällaisena matriisina, niin yhtäältä voidaan katsoa, että missä jäsenvaltiossa tapahtuu kuinkakin paljon ja usein virheitä. Ja toisaalta meillä on sitten ihan konkreettisia tietoja siitä, missä näitä virheitä tapahtuu. Mielestäni voitaisiin tämän lisäksi ottaa kolmas ulottuvuus, eli, eli ää, aikeet se, että onko kyse eh, ihan puhtaasta vahingosta vai mahdollisesti pikemminkin järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka tässä virheen taustalla on. Eli, eli eh, olisiko mahdollista saada tämä kolmas ulottuvuus näiden virhetasojen palvelukseen niin, että tämä tarkoituksellisuus saataisiin ehkä entistä paremmin sieltä esiin. Sitten vielä tietojen luotettavuus, viimeinen kysymykseni näissä operatiivisissa ohjelmissa eri jäsenvaltioissa ei ole objektiivisesti samoja e, tilastollisesti laskettavia e, tietoja käytettävissä, niin kuin esimerkiksi Eurostatin tiedot. Eli onko komissio antanut jonkinnäköisiä suuntaviivoja indikaattoreista, joita operatiivisissa ohjelmissa kansallisten viranomaisten, esimerkiksi tilastoviranomaisten Äh, tulisi käyttää. Pyrin puhumaan lyhyesti. Kiitos. Commissioner, please. Komissio Uh, I would like to be brief. Yritän puhua lyhyesti, koska äh, vastasin liian pitkään mm, edellisiin kysymyksiin ja ehkä olisi hyvä myös kuulla pääjohtajamme Radefa. joka tekee osittaisen toimintakertomuksen ja tuossa vuosikertomuksessa pääosasto vastasi useisiin teidän kysymyksiinne. Haluaisin lyhyesti vain sanoa, että tietenkin tilintarkastustuomioistuin on riippumaton elin ja kuten sanoin, meillä on erilainen metodologia. En tiedä, onko se hyvä tai huono asia, että meillä on eri metodologia, mutta minä kysyin palveluyksiköiltä, niin miksi ajat ajatellaan, että tilintarkastustuomioistuimen metodologia on parempi kuin meidän, ja joku sanoi minulle, että sehän on hyvä kysymys. En tiedä, miksi näin ajatellaan, mutta sanon vaan, että että on oikeudenmukaista ottaa huomioon ne rahoituskorjaukset, joita teemme vuosien aikana, koska on selvää, että virheitä sattuu ja siksi on hyvä, että on tätä joustavuutta, ei pitäisi katsoa näin mustavalkoisesti ähm, joko nolla prosenttia tai sata prosenttia virhettä ja ottaa huomioon myös tämä kiinteäsummainen korjaus. Meidän täytyy pitää mielessä ihmisten tarpeet, alueiden tarpeet, joita rahoitamme, koska loppujen lopuksi se on meidän tärkein tavoitteemme, että parannamme ihmisten elinolosuhteita, elintasoa, alueiden elintasoa ja että korjaamme eroavaisuudet EUn sisällä ja ehkäpä pääjohtajamme voi olla vähän teknisempi ja yksityiskohtaisempi vastatessaan. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Kävisikö puheenjohtaja? Paljon kiitoksia mahdollisuudesta puhua jälleen. 2013 vastuvapaudesta tässä valiokunnassa kun niin arvoisa jäsen mainitsi erilaiset valvonta- ja auditointijärjestelmät, mitä meillä on. Ja olette oikeassa, kun olette huolestunut, että täytyy varmistaa, että järjestelmä ei ole itsensä kanssa ristiriidassa, vaan toimii organisesti. Näin ehdottomasti on. Ne tarkastelee jäsenvaltioiden valvontajärjestelmä, jossa on Äh, komission valvomassa jäsenvaltioiden luvan myöntämisjärjestelmää. Kun lainsäädäntö etenee, me annamme suuntaviivoja, että koko tämä pyramidi äh, kuvataan tässä tuomioistuimen yhtenäisessä auditointiin lähestymistavassa. Tässä me työskentelemme harmonisoidusti. Pyrimme välttämään esimerkiksi päällekkäisen auditoin niin meillä on mahdollista. Eli saman instituution auditoimista useampaan kertaan. Olemme myös läheisessä yhteistyössä tuomioistuimen kanssa. Ja kuten huomaatte, eroja on vähän siellä täällä, mutta pitkälti meillä on sama käsitys ja sama tulkinta asetuksista – Joten vain taata kunnianarvoiselle jäsenelle, että komission puolella jäsenvaltiossa toimivaltaa kunnioittain komissio ja tuomioistuin työskentelevät läheisesti ja niin koherentisti kuin mahdollista yhdessä. Olette oikeassa että säännönmukaisuus ja laillisuus ei ole tuloksellisuuden välttämätön ehto. Tai. Mutta varmasti olemme samaa mieltä, että veronmaksajat odottavat, että jos EU-varoja käytetään sääntöjen mukaisesti ja lain mukaisesti, niin täytyy tarkastella sekä tuloksia että lain ja sääntöjenmukaisuutta. Ja jälkimmäisessä tapauksessa täytyy pitää huolta, ettei tämä ole mitään hyödyttömiä, päällekkäisiä tai tarpeettomia sääntöjä. Mistä syystä komissaari mainitsema yksinkertaistamisaloite on niin tärkeä? Puhuitte perheiden kolmesta ulottuvuudesta – kun pääjohtajan vuotoista toimintakertomusta tarkastelee näiden nuolet kunkin jäsenvaltion tapa suuntaan. Näette myös tietoa minkälai, siitä, minkälaisia virheitä olemme löytäneet. Eh, julkiset hankinnat, eh, tukikelpoisuus ja tällaiset tekijät tulevat mukaan. Ja niissä tapauksissa, että pääjohtaja ei voi antaa varmennosta. Näette, mitä, mistä epäsäännönmukaisuuksista on kysymys, joten jokaiselle maalle on toinen ulottuvuus. Ja kolmas ulottuvuus on aikomuksellisuus. Ja tämä liittyy tietysti kysymykseen petosta. petokset on tar- tarkoituksellista varojen ohjaamista muihin tarkoituksiin. Kuten komissaari mainitsi, havaitut petokset ovat hyvin, niiden prosenttiosuus on hyvin pieni, alle 0,5 prosenttia koko virheasteista. Tämä antaa kuvan näistä kolmesta ulottuvuudesta, johon viittasit. Kun indikaattoreista puhutaan 2014-2020 kaudella tulemme etenemään merkittävästi. Viittaukset viralliseen Eurostat lukuun ovat tärkeä elementti. Ja tämä saattaa lisätä käytämämme datan luotettavuutta. Toivottavasti katoin kysymyksen. Kiitos. Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult și... Haluaisin vain kiittää teitä oikein paljon ja vielä tarkentaa, että se mitä tulee kaikki näihin virheasteisiin, niin useat virheet ovat menettelytapavirheitä ja johtuvat siitä, ei ole täytetty kaikkia asetuksen ehtoja, mutta meidän näkökulmastamme suurin osa niistä eivät ole sellaisia, että ne vaarantavat hankkeen toiminnan ja lopputuloksen, kuten ja sanoin esimerkiksi ähm, on rakennettu silta, tie tai moottoritie, se on paikalla, se on rakennettu, mutta menettelyn aikana on tapahtunut virheitä, komissio pyytää sitten rahoja takaisin niissä kohdin, joissa, joissa sääntöjä ei ole täysin noudatettu, mutta kuitenkin tavoitteet on suurimmassa osassa tapauksia saavutettu. Kiitoksia. Äh, Kiitos jälleen. Ja vihreät Ten edustaja Saldes. Uh, gospod predsedujoči, hvala za besedo. Uh. Kiitos. Tähän mennessä olemme saaneet tietoja asioista, jotka tulevat suuresti vaikuttamaan työhömme tulevaisuudessa. Ja tässä vaiheessa meidän täytyisi erityisesti keskittyä äh, nyt siihen, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ovat jälkikäteisarvioita ja kun tilintarkastustuomioistuin tulee vieraksemme, kyse on äh, asioista, jotka on jo hoidettu, jotka on jo saatettu päätökseen. Pyytäisinkin komissiota pohtimaan seuraavaa. Me olemme todenneet, että seuraava ohjelmointi kautta varten pyritään pikemminkin katsomaan tuloksia ja virhe astetta pyritään laskemaan ja komission ennaltaehkäisevä rooli onkin tässä erittäin merkittävä. Komission täytyy myös jäsenvaltiot saada ajattelemaan uudella tavalla. Ja mm, tietenkin muotoseikatkin ovat tärkeitä, kun puhutaan säännönmukaisuudesta ja säännöllisyydestä, mutta erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, että menopolitiikka alueilla olisi tavoitteellista ja olisi tärkeää, että myös jäsenvaltiot valmistautuvat tähän. Jäsenvaltioiden on selitettävä, mistä indikaattoreista puhutaan ja millä tavoin mm, tuloksia tulee mitata, mitä menettelyjä tulee soveltaa ja että yhdessä uusien menettelytapojen kanssa heijastellaan myös tilintarkastustuomioistuimessa ja kansallisissa tilintarkastus ähm, viranomaisten kertomuksissa näitä suurimpia vaaroja äh, epäsäännönmukaisuuksille ongelmiahan usein löydetään eurooppalaisia, eurooppalaisten varojen käytössä. Ja minä ehdottaisinkin seuraavaa. Komissio ja tilintarkastustuomioistuin ovat nyt perustaneet tuon työryhmän, joka tulee näitä asioita juuri tarkastelemaan, eli siis julkiset hankinnat, koko tämä alue ja sen uudelleen määrittely käsitteleminen. uusi direktiivipakettihan on hyväksytty julkisia hankintoja varten ja nyt minä ehdottaisin, että pyrittäisiin saman aikaan tällainen käsikirja tai suuntaviivat jäsenvaltioille eurooppalaisen varain käytössä ja miten nämä rahat tehokkaasti ja säännönmukaisesti tulee käyttää. Me puhumme nyt tästä tavoitteellisesta tasosta, ja tietenkin äh, mm, voitaisiin käyttää myös ennaltaehkäiseviä toimia virhetason laskemiseksi ja toisaalta varojen käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Tietenkin äh, entisenä äh, Slovenian tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtajana teillä on äh, varmasti enemmän kokemusta tästä kuin meillä. Ja ei ole parempaa tapaa äh, kuin päättää tätä keskustelua kuin ajatella tulevaisuutta, koska myöskin tämä äh, kertomus äh, on lupaus siitä, että asiat paranevat tulevaisuudessa. Hyvin paljon on puhuttu jo ennaltaehkäisystä. Haluaisin kertoa teille, että äh, komissio varmistaa paikallisia alueviranomaisille ohjelmia, jotka liittyvät ammatilliseen koulutukseen ja antaa ohjausta jokaisessa ohjelman täytäntöönpanon vaiheessa. Ja minä henkilökohtaisesti luotan hyvin paljon tähän hyvien käytänteiden vaihtoon, koska minun vaikutelmani on se, että hyvin monet valtiot, erityisesti ne, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin vähän myöhemmin, eivät aina tiedä, miten asiat pitäisi tehdä ja siksi haluaisin rohkaista tähän parhaiden käytänteiden vaihtoon, joka minun mielestäni on oikein hyvä, että sellainen valtio kuten Bulgaria tai Romania, että sieltä mentäisiin esimerkiksi Belgiaan tai Saksaan ja katsotaan, miten tätä vuoropuhelua käydään akateemisessa maailmassa, pk-yrityksissä, kansalaisjärjestöissä, koska on e, eri, nämä ovat eri valtioita, mm, joissa on erilainen kulttuuri, joilla ei ole perinteitä tällaiselle vuoropuhelulle. Voimme oppia hyvin paljon toisiltamme. Ja sitten tämä e, julkisten hankintojen opaskirja, mm, se olisi hyvä hetki, jos e, aluepääosaston kollegat sanoisivat meille, että tällainen opaskirja on jo olemassa ja sitä pitäisi sitten enemmän tiedottaa jäsenvaltioille, koska tämä on toinen heikkous komissiossa, nimittäin että eh, investoimme hyvin paljon rahaa, eh, on paljon asioita, joita tehdään Euroopan eh, määrärahoilla, mutta usein ihmiset eivät tiedä siitä kollegani kertovat eh, minulle, että tällainen julkisten hankintojen opaskirja on olemassa, joten meidän täytyy nyt kertoa siitä niille, jotka siitä voivat hyötyä. Minä haluaisin nyt kiittää teitä ja olen vakuuttunut siitä, että eh, ensi vuosina voimme tehdä eh, yhteistyötä erityisesti parantaaksemme tilannetta. Kuten tilintarkastustuomioistuinkin sanoi, niin mm, tilanne on erilainen, mutta I just said thank you. Niin, minä vain kiitin. Uh, Anteeksi. Kuoja, herra Deon. Kiitos puheenjohtaja. Ensin äh, yksi muodollinen asia. Äh, muistuttaisin vain siitä, että GUE on tällainen lainsäädäntökaudella tässä meidän vuorojärjestelmässämme ennen vihreitä. Kiitos äh, komission jäsenelle hänen äh, vastauksistaan ja tietenkin myös valmistautumisesta tähän kokoukseen ja kirjallisista vastauksista. Kaikkein äh, tärkeintä pohdintaa minun mielestäni aluerahastojen aluekehityksen kohdalla on kuitenkin se, että meiltä säästyisi aika paljonkin vaivaa, jos keskittyisimme niin kuin rouva Kresle esittelijäkin sanoi rahojen kuluttamisen suhteen tuloksiin. Jäsenvaltiossa on ikään kuin sellainen ajatus, että kun raha on saatavilla, niin sitten se täytyy kuluttaa. Minun jäsenvaltioni Alankomaat on nettomaksaja EU-ssa ensin maksetaan Brysseliin rahaa ja sitten osa tietenkin saadaan hankkeiden kautta takaisinkin. Minun mielestäni tämä on väärä filosofia. Minun mielestäni meidän tulisi äh, pikemminkin filosofisesti ajatella eurooppalaista lisäarvoa näissä ohjelmissa, eli todella keskittyä siihen, että mihinkä näitä rahoja käytetään ja minä todella toivoisin, että keskittyisimme harvempiin aihepiireihin ja pyrkisimme todellisiin tuloksiin. Tähän komission jäsenkin viittasi yksi esimerkki Zeelandin alueelta, meitä Alankomaista. Siellä rahoitetaan, kuulkaa, sellaista pannukakkuravintolaa, kun se on tärkeää matkailulle. Hmm. Ja kyllä, samalla sitten lehdille sanotaan, että <laughs> katsokaa kuinka naurettava tuo EU on. Annetaan rahaa pannukakkuravintolalle. Siis Ähm, jäsenvaltiot äh, äh, voivat äh, ensin tehdä hakemuksia ties mistä ja sitten tälle nauravat naapurin kissatkin. Joten meidän täytyisi todella pyrkiä järkevään tuloksellisuuteen ja toki myös innovaatioihin. Innovaatiot, innovaatiot varmaankin toimisivat kaikkein parhaiten useimpien jäsenvaltioiden yhteistyössä niin, että tapahtuisi tiedonsiirtoa puolia ja toisin. Kyllä minä nyt osittain luotan siihen, että, että tällaista saataisiin jaloilleen. Sitten ongelma, josta on useinkin puhuttu, nimittäin nämä EU-tason säännöt ja sitten niiden liittyminen kansallisen tason sääntöihin ja määräyksiin. Jäsenvaltiot toteuttavat kansallisia ohjelmia, jotka ehkäpä äh, sitten vielä entisestään tarkentavat sitä, että mihinkä rahat tulee käyttää. Kyllä tämä mielestäni olisi ihan mahdollista, jos vaikkapa äh, on ongelmia kaupunkien keskustoissa, kauppa siirtyy keskustoista kaupunkien reunamille. Näin esimerkiksi meillä on DEST-ohjelma, jossa pyritään elävöittämään jälleen kaupunkien keskustoja, keskusta-alueita ja niin edelleen. Mutta mm, jos puhutaan niin kuin komissio itse toteaa tällaista ylimääräisestä hallinnollisesta taakasta, niin täytyykö sitten joka vuosi uudelleen joutua toteamaan, että niin, jäsenvaltioissa syntyy ongelma ylimääräisestä äh, hallinnollisesta taakasta ja byrokratiasta. Miksi tämä joudutaan toistamaan äh, joka vuosi tämä ongelma? Eikö nyt komission täytyisi tarkastella, että mikä tämä ylimääräinen taakka on, ja sitten valaisemaan asiaa vaikkapa e, e, tietyillä esimerkkeillä, ja sitten äh, hoitamaan asiat niin, että saadaan aikaan muutos. Eli tarkempaa tietoa tästä ylimääräisestä hallinnollisesta taakasta usein kuulen yrityksiltä tai muilta tahoilta, jotka saavat Euroopalta tukea, että hallinto joudutaan hoitamaan kaksi kertaa hyvin usein, kaavakkeet, lomakkeet täyttämään kaksi kertaa ja niin edelleen, mutta että tätä hallintoa on siis liikaa. Viimeinen seikkani on ihan konkreettinen. Minua kovasti mitä kiinnostaa vastauksen kysymykseen 23, se liittyy Alankomaiden tilintarkastusviranomaisen toimintaan. Eikä siellä nyt ihan tyhmää porukkaa voi olla sielläkään. Mielestäni on vähän kummallista ja tämä liittyy myös edelliseen kysymykseen annettuun vastaukseen, joka taas liittyy Skotlantiin, että pisto kokeita tehdään. Mielestäni tätä vastausta on aika hankala ymmärtää. Ja kysyisinkin, että mitä näihin pistokokeisiin tulee ja niiden toteuttamiseen, niin mitenkä yhtäältä voidaan hoitaa asiat klusterien kautta toisaalta ja sitten saada luotettavia tietoja virhetasoista. Saatteko te myös epävirallisia tietoja? Minä en voi ymmärtää ollenkaan, että Alankomaiden viranomaiset mukaan olisivat jotenkin hämmentyneitä näiden asioiden suhteen. Ja me tietenkin toivomme, että ongelmat on ratkaistu läheisemmässä yhteydessä, mutta kysymys on, että onko ongelma todella aidosti ratkaistu. Tästä haluaisin vielä lisää tietoa. Kiitos. Kiitos herra Teijon, komissaari. Mulțumesc eu foarte mult. Kiitoksia oikein paljon. Arvostan sitä, mitä on sanottu ja on oikein hyvä, että uuden asetuksen mukaan innovaatio on ykkösasemassa tietenkin innovoinnin alla menee hyvin paljon asioita, samoin kuin asia, jonka te mainitsitte, tämä pannukakkoravintola, mutta ei myös kylpylöitä Puolassa. No, asioita täytyy tarkastella tapaus tapaukselta, koska esimerkiksi Puolassa kylässä, jota kuka, jossa kukaan ei vieraile, siellä ää, remontoitiin, lilla ja, vil, remontoitiin linna ja siitä tehtiin Ähm, kylpylä ja siitä on tullut tärkeä turistikohde, joten mm, ei voida odottaa, että kaikista alueista tulee joku piilaakso. Ei jokaista Euroopan alueesta voi sellainen tulla. Kun puhumme älykkäästä erikoistumisesta, puhumme juuri siitä, että mm, tunnistetaan jokaisen alueen vahvuudet, oli kyse sitten Hollannin pannukakuista tai fetajuustosta Kreikassa tai Palinkasta, niin jokaisella alueella voi olla tällainen oma vahva puoleensa, joten asioita täytyy tarkastella tapaus tapaukselta. Sitten byrokratiasta olette oikeassa meillä on erittäin tärkeitä sääntöjä, jotka on pidettävä kiinni ja jotka ovat myös uudessa lainsäädäntökehityksessä. Ja Hollannin tarkastusviranomaiset, tämä on hyvin tekninen kysymys, joka liittyy otantoihin, varmaan pääosaston johtaja voi puhua tästä tarkemmin, jos haluatte tarkempaa tietoa, ehkä myös kirjallisesti ihan miten haluatte. You see the Dutch problem. Hollannin ongelma seuraava. Hella neljä ohjelmaa. Ja he saavat tehdä otana niin, että kaikki neljä ohjelmaa niputetaan. Ja niin he tekivät. Ja he huomasivat, että virheaste oli äh, merkittävä. Sitten he katsoivat ohjelmia yksitellen. He totesivat, että, että yhdessä ohjelmassa ainoastaan on korkea virheaste muissa alhainen, mutta, tila, mutta tilastollisesti me voidaan tehdä vain, jos otoksessa on riittävästi transaktioita kussakin ohjelmassa. Tuomisen sanoi, että noin ei voi tehdä niin edustavat ainoastaan neljä ohjelmaa kokonaisuudessaan. Me tarkastelemme asiaa yksityiskohtaisesti. Sanomme, että yhden ohjelman voi eristää ja kolme muuta voidaan ottaa nipossa, niitä ei voi yksilöidä. Tämä selittää asian. Tämä on puhdas uh, äh, ottantakysymys, koska mä saan stratifioidusta, hajautetusta otannasta ja mennä yksityiskohtiin. Ensin he niputtivat ohjelmat ja sitten he halusivat yksilöityjä tuloksia ja siinä ongelman ydin. Herra de Jong, haluatteko sitä jatkokysymyksen? Ehkä komissio voisi antaa kirjallisen vastauksen ja sitten EFDD. Ei taida olla sieltä ketään. Nyt kysymyksiä yksittäiseltä jäseniltä. Kuka haluaisi esittää tässä vaiheessa kysymyksen? Gressler. So Mr. Perinsky first, please. Thank you, Chairman. Uh, just... Kiitos puheenjohtaja. Kolme, neljä ihan lyhyttä kysymystä. Rouva komission jäsen, nämä kysymykset liittyvät kahteen Euroopan parlamentin hyväksymään päätöslauselma tekstin viime Strasburgin istunnosta. Toinen liittyy huoleen siitä, että kohesiopolitiikan täytäntöönpano on pahasti myöhässä aikataulusta. Ja toinen liittyi Eurooppa 2020-strategian äh, puolivälin arvioon. Kohdassa kahdeksan tässä ensin mainitussa päätöslauselmassa todetaan, että parlamentti pyytää komissiota näiden täytäntöönpanoviipeiden valossa esittämään parlamentille tiedot niistä toimista, joihin komissio tulee ryhtymään tai ryhtyy, jotta ohjelmat saadaan täytäntöön pantua mitä pikimmin. Toisessa tekstissä kohdassa yhdeksän todetaan, että Euroopan parlamentti on äärimmäisen huolissaan tästä maksuviipeestä ja korostaa sitä, että on äärimmäisen tärkeää saada aikaan sopimus tästä aiheesta saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä pohjautuen komission uuteen ehdotukseen. Tässä kyse siis maksamatta jääneet laskut viime kaudelta. Ja sitten tämän maksu- ja ohjelmien täytäntöönpanon viipeen vaikutukset otetaan tekstissä myös huomioon. Tässä Euroopan parlamentti vaatii, että komissio liittyen neuvotteluihin arvioi sitä mahdollista vaikutusta, joka kohesiopolitiikan viipeillä on kasvuun ja työllisyyteen. Ja sitten tässä toisessa mainitussa päätöslauselmassa liittyen Eurooppa 2020 strategian kohdassa 21 todetaan, että PP pyytää komissiota yhdenmukaistamaan toimia eri rahastoissa ja toimissa, jotta strategia saa tukea kaikilta eri pilareilta. Siis se logiikka, mitä minä tässä nyt ajan takaa, puheenjohtaja on seuraava. Tänään iltapäivällähän on käyty täällä keskustelua siitä, miten saamme aikaan todellisia tuloksia, koska nämä tuloksethan nyt kuitenkin ovat työpaikkojen luominen, kasvun aikaan saaminen – ovat tarkoituksena kaikissa näissä toimissamme, jotta epätasa-arvoa saataisiin vähennettyä kautta Euroopan. Ja kun ajatellaan tätä haluttua lopputulosta ja käydään sitten läpi ikään kuin koko ketju aina vastaanottokyky ongelman saakka ja siihen, että kaikki teki, tekisivät mahdollisimman hyvää yhteistyötä ja saataisiin aikaan synergiaa etua. Tämä valiokunta on nyt erityisesti huolissaan petoksen torjunnasta sekä tietenkin muista epäsäännönmukaisuuksista. Ja haluaa, että kaikki eri tahot, myös tässä asiassa vastaava pääosasto tekisivät yhteistyötä veronmaksajien rahojen kunnollisen tavoitteellisen käytön suhteen. Ja se, mitä Rouva Kretsukin täällä on todennut, niin ei täällä tulisi nähdä eroa politiikan sekä rahoitushallinnon välillä, kun kerran yhteinen pyrkimys on äh, epätasa-arvon ja äh, poistaminen ja tämän kuilun kurominen umpeen, joka Euroopan eri alueiden välillä on. Mulțumesc foarte mult. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Äh, olen samaa mieltä kanssanne aluepolitiikka politiikalla ei ole poliittista väriä, koska meillä on kaikilla yhteinen tavoite. Ja liittyen tuohon päätöslauselmaan, minä olen käynyt erittäin mielenkiintoista keskustelua Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa viime viikolla, erityisesti regivaliokunnan jäsenten kanssa, tekin olitte siellä, jossa puhutaan operationaalisten ohjelmien myöhäisestä täytäntöönpanosta, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että uusi lainsäädäntö hyväksyttiin joulukuussa 2013, joten verrattuna suunniteltuun seitsemän, kuukauden, mm, seitsemän kuukautta myöhässä. Ja myös komissio oli tietoinen tästä myöhästymisestä ja se aloitti keskustelut jäsenvaltioiden kanssa uusien operatiivisten ohjelmien pohjalta jo 2012. En usko, että kaikki jäsenvaltiot pystyvät yhdessä kuukaudessa esittämään laadukkaita operatiivisia ohjelmia. Ja vielä tässäkin vaiheessa meillä on jäsenvaltioita, kun samanaikaisesti jäsen, äh, parlamentin jäsenet kysyvät, miksi me emme hyväksy operaatioisia ohjelmia, koska jäsenvaltiot eivät ole äh, niitä esittäneet tai ne ovat vastanneet äh, kommentteihimme, kuten esimerkiksi Italian kollegat, jotka kysyvät, miksi me emme hyväksy sisillän operaatioisia ohjelmia, koska me emme ole vielä saaneet niitä ehdotuksia joten en nyt tässä halua syyttää jäsenvaltioita, koska kuten sanoin, meille on mahdotonta äh, hyväksyä äh, kaikki nämä 300, yli 300 operatiivista ohjelmaa joulukuun loppuun mennessä. Olemme hyväksyneet 40 tässä kuukaudessa, jossa olen nyt työssäni ollut, joten tämä on varsin nopeaa ja puolet näistä yli 300 ohjelmasta tulemme ehkä vielä tässä kuussa hyväksymään. Mm, meillä on tämä aikapaine. Haluaisimme olla samanaikaisesti sekä nopeita että laadukkaita. No sitten liittyen tähän maksamattomiin lakskuihin. Tämä on ongelma, joka vain syvenee. Tämä on ongelma, joka ei kosketa pelkästään aluekehityksestä vastaavaa komission jäsentä. Olen keskustellut varapuheenjohtaja Georgievan kanssa. Ymmärtääkseni meillä on kahdenlaisia maksamattomia laskuja. Toiset ovat normaaleja, koska nämä laskut on saatu myöhään ja koska maksut on keskeytetty, eh, tämä on ihan normaalia, että näitä ei voida maksaa, mutta sitten on toisenlaisia laskuja, jotka ovat epätyypillisiä, koska maksut pitäisi maksaa, mutta meillä ei ole rahaa siihen. Ja ymmärtääkseni, että jos parlamentti ja neuvosto olisivat joustavampia ja hyväksyisivät uudistetun budjettiluonnoksen vuodelle 2015, pystyisimme jollain tavoin ratkaisemaan tämän ongelman, joka huolestuttaa minua erittäin paljon, koska vuodesta vuoteen nämä maksamattomat laskut lisääntyvät. Ja jos komissio ei pysty maksamaan jäsenvaltioille, niin sitten on selvää, että tulla jäsenvaltiolla on suuri ongelma. Se ei pysty samaan aikaan talouskasvua ja työpaikkoja, koska sen täytyy täydentää omasta taskustaan sitä, mitä komissio ei pysty maksamaan. Joten tästä näkökulmasta olen samaa mieltä kanssanne. Ja meillä on nyt jonkinlainen tiekartta ikään kuin, koska vuoden loppuun mennessä tulemme hyväksymään 150 operationaalista ohjelmaa ja tietenkin on meidän vastuullamme tänne, tulla tänne parlamenttiin tai valiokuntiin täysistuntoon aina kun meitä sinne pyydätte. Siis ja viimeinen kysymys, Rova Gressle kaiken tämän äh, keskustelun kuultua, niin minua kyllä nyt alkaa hiukan huolestuttaa, että mitä tässä oikein tulee tapahtumaan. Komission jäsen, jos jäsenvaltiot äh, katsovat, että ne voivat neuvotella teidän kanssanne äh, täytäntöönpanosta, ettei se nyt oikeastaan niin tarkkaa ole. Jos jäsenvaltioilla on tällainen vaikutelma, niin sitten kyllä ollaan väärällä tiellä. 2000-2006 kaudella EU päätti tukikelpoisuuskriteereistä. 2007-2013 virhetaso oli 7-18 prosenttia, jos ihan rehellisiä ollaan niin tämä siirrettiin jäsenvaltioille ja minun täytyy sanoa, että mielestäni ei ole mitään vaihtoehtoa sille, että meidän tehtävämme on huolehtia täytäntöön panosta siitä, että lakeja noudatetaan ja ne täytäntöön pannaan, kun eurooppalaista rahaa käytetään. Muutahan tämä on ihan puhdasta budjettitukea, prosentti jäsenvaltioiden PKTstä. No sitten voin kertoa, että ei teistäkään tarvita kuin korkeintaan kolmannes. No Eurostat sitten hoitakoon homman. Ajatelkaa, mikä valtava mm, säästömahdollisuus tässä olisi. Joten tämä eurooppalainen lisäarvo, pyrkiminen eurooppalaisiin tavoitteisiin, tilintarkastustuomioistuin tarkastelee sitä, onko näihin tavoitteisiin päästy, niin tämä nyt on äärimmäisen keskeinen asia sille roolille, joka Euroopan unionilla ylipäätään on. Ja sanonpa vielä toisenkin asian, eh, se mitä kollega Liberatski, no johon on kyllä jo poistunut, eh, vuonna 2007 eh, Puolan hankkeita katsoin Lewandowski, tuolloinen vastuuhenkilö, hyväksyi yhtä sun toista Kyllä siellä oli ties mitä konserttisaleja rakennettu rakennerahoilla, mutta ei minkään näköisiä investointeja sellaisiin hankkeisiin, jotka olisivat saattaneet luoda jotain uutta. Joten nyt kehotan kyllä varovaisuuteen. Jäsenvaltiot löytävät kyllä aina käyttöä rahoille. Siitä ei tarvitse olla huolissaan. Ja monet tässä salissa tietävät hyvin tarkkaan, mitä tarkoitan. Tämä nähtiin aikoinaan Puolassa. Silloinen hallitus ei edes jakanut rahoja alemmalle tasolle eh, niiltä osin, kun eivät pitäneet eh, eh, alemman tason poliitikoista. Ja köyhyyden torjunta, kasvu ja työllisyys sattuvat mielestäni olemaan hyvin tärkeitä kysymyksiä. Kyllä minä mielelläni, mielen ja uskon kaikki menestystarinat, joista minulle täällä kerrotaan, mutta kyllä minä hiukan mietin, että kun kerran joka vuosi 40 miljardia euroa menee jakoon, niin olisihan se ollut mukavaa, että osa olisi mennyt edes sinne työllisyyteen ja kasvuun. Eli kyllä tässä parantamisen varaa on, joten kaikille rakennerahastolopareille toteaisin, että jos tärkeintä on, että rahat saadaan käytettyä, eikä oikeastaan niinkään se, että ne käytetään tavoitteellisesti, niin sitten ollaan kyllä mieron tiellä ja sitten koko Euroopan tason turmion tie on alkanut. Joten se, mitä tästä kuulin, siitä en pitänyt. Puhutaan virhetasosta ja siitä, miten kar- herkkoinen tavallaan siihen suhtaudumme. Ainahan hallinto pelkää, että tekee virheitä ja että virheet kääntyvät sitten heitä vastaan, mutta tilintarkastustuomioistuimelle minulla olisi tältä osin vielä pari kysymystä. Kuulin tänään, että tilintarkastustuomioistuin merkkasi, että virhe oli sataprosenttinen, jos jotkut jotkut yksityiskohdat eivät olleet aivan kohdallaan neliömetrin tarkkuudella, joten haluaisin kuulla teiltä hiukan enemmän niistä riskianalyyseistä, joita teette ja niistä pistokokeista, joita teette niin, että voimme luottaa siihen, että nämä virhetasot ovat perusteltuja ja rakenteellisia. Asiakirja, joka tässä meille on jo toimitettu. Myönnän, etten herra Defa sitä vielä ole ihan kokonaan ehtinyt lukea, mutta lupaan lukea. Herra Defan vaimo tulee minun niin Hän tietää oikein hyvin, että meillä päin ei jouluna tapahdu yhtään mitään, joten aikaa minulla on kyllä lukea. Siihen voitte luottaa. Ja olisin mielelläni kuullut, että saisimmeko vielä luettelon näistä rahoitusvälineistä. Ymmärsinkö oikein, että niitä on 700, 976, eh, eli luettelo vielä rahoitusvälineistä, sen haluaisin. Ja lisäksi päivitetty tilintarkastusstrategia 2007-2013, sitä minä en ole kokoelmaani vielä saanut. Kollega Gajer ja minä olimme tänä aamuna tilintarkastustuomioistuimessa vierailulla. Meillä oli oma tarkistomme kaikilla siellä taustalla, kun minulla on arkisto aina vuodelta 2001, jollakin kollegalla vuodelta 1994 ja vanhin asiakirja, joka meillä oli, oli vuodelta 1981. Ja arvatkaapas, mistä puhuttiin vuonna 1981. No kohesiopolitiikan eurooppalaista lisäarvosta. <laughs> Hyvää joulua! Okei, okay, thanks for those five. Kiitos näistä loppukysymyksistä tänä näin. Jos tuomioistuin voisi vastata Rava Gresslän kysymykseen ja sitten loppukommentit. Voisinko sitä todeta, että tässä oli nämä tekniset otantakysymykset ja voisitte tuomioistuimeen tietolaitikka 5,6 kirjallisen vastauksen. Tämä oli tämä komission mainitsema tekninen kysymys. Anteeksi keskeytys. Good. Vastiko vasta johonkin noista kysymyksistä, jotka Rova Gressler otti esille. Esitän sitten sitten käännän komission jäsenen puoleen, voisitko tehdä saman vastausti Gresslerin kysymyksiin. Ja sitten mahdolliset loppukommentit tuossa yhteydessä ennen kuin annan puheenvuoron. Rova kun vastaan teknisiä kysymyksiä, että Raul Gressle esitti ja aina muille johtajille puheenvuoron, jotka ovat vastuussa rakennerahastoista ja kohdallisuuspolitiikasta, haluan esittää loppukommenttini. Mitä tulee kysymykseen, mitä tästä puhuttiin päivän teemaan vuosikertomuksen yhteydessäkin. Meillä on kolme viestiä vuosikertomuksesta. Yksi on erittäin tärkeä ulottuvuus. käytön pitäisi olla tulosperusteista, toimintaperusteista. Ja seuraavassa auditoinnissa mä haluan tämän erittäin tärkeän varaan puolen ottaa huomioon. Kiitos yhteistyöstä valiokunnan kanssa. Kuten Rova Kresla selitti, syksyn seminaarissa, jos meillä on kollegia, siellä aamuistunnassa esitämme näitä asioita mepeille. Kiitos yhteistyössä. Sitten Martin Weber. Kiitos. Puhun lyhyesti. Kvantifioimmekin virheitä, kun siitä puuttuu tämä virallinen ilmoitus, että tässä on käytetty jo varoja Ei. Emme edes sitä huomioita. Ilmoitamme viranomaisille, että tämä ei ole sen enempää osa frekvenssianalysointia tai virheasti arviointia. Ja totta on, että sopimusten pohjalta meidän tehtävämme on esittää arvio liittyen vuosittaisiin menoihin ja virheaste hei, heijasteita vuosiarvioita, mutta kun tarkastelette arvioitamme, näette trendin ja tähän komissiokin viittaa, jossa todeta sen, että virheaste on laskenut 2006-2014 välillä Kysymys on siitä, missä määrin näitä korjauksia otetaan huomioon virheasteen laskemisessa ja 2013 virheasteen laskemisessa lähes kaikki korjaukset otettu huomioon, koska ne oli yksilöity tavalla, että ne voitiin ottaa siinä virheasteen arvioinnissa huomioon. Ja sitten kysymys tästä 5,6 tietolaatikosta tästä hollantilaisesta tapauksesta, joka mainittiin. Defan pääjohtaja kuvasi täysin selkeästi erot. Kantamme on, koska me, me haluamme tehdä yhteisötänä neljästä projektista. Sitä ei myöhemmin sitten voi tietyn parametrien mukaan kustomoida. Eli Hollannin auditoinnit ja tehneet viranomaiset olisi pitänyt tehdä johtopäätöksen alkuperäiseen otanan mukaisesti. Kansallinen viranomainen voi tehdä otanan tarpeen, tarpeen ja strategian mukaisesti. Mutta me kirjallisesti kantama. Kiitos tuosta. Komissaari, vastaukset ja loppukommentit, mikäli haluatte. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin ainoastaan Rova Gresslelle eh, esittelijälle vakuuttaa tämän keskustelun lopuksi, että olen hyvin vakavasti ottanut tämän keskustelun ja kun puhun neuvottelusta jäsenvaltioiden kanssa, niin se ei se välttämättä tarkoita, että jäsenvaltiot yrittäisivät vakuuttaa meitä siitä, että hyväksymme. Siis on kyllä totta, että on tämä mm, paine olemassa, että hyväksyttäisiin mahdollisimman pian, mutta me ja pää, aluepääosasto olemme vakuutuneet siitä, että tulevina vuosina eh, tulette kyllä näkemään, että me missään eh, tapauksessa eh, tulee jotenkin ehm, vähentämään avoimuutta tai eurooppalaisten arvojen näkymistä meidän täytyy ottaa huomioon myös muita elementtejä, kun arvioimme ohjelmia ja kuinka paljon ne luovat työpaikkoja, kuinka paljon ne luovat eh, talouskasvoja, kuten tekin sanoitte, kuinka ne törjuvat eh, köyhyyttä. Nämä ovat asioita, eh, joihin meidän on keskityttävä, mutta tietenkin komissio tarkastelee asioita hyvin teknisesti emme tietenkään neuvottele näistä äm, näistä kriteereistä. Parannusta on tapahtunut. Meillä nyt on uusi asetus, eri asetus vuosille 2007-2013. Edellisellä kaudella vuoteen 2060, 2006 mennessä niin meillä, meidän virheasteemme oli paljon korkeampi, koska komissiolla oli mahdollisuutta keskeyttää maksuja. Ja tämä oli aivan riippumaton jäsenvaltio. Sanoitte, että nyt oli kyse Hollannista, Bulgariasta, Romaniasta, myös Saksasta. Silloin kun meillä on ongelmia, on aivan selvää, että meidän on keskeytettävä maksumme. Tietenkin asiat voidaan korjata ja sitten menemme eteenpäin jotta saisimme laadukkaita ohjelmia. Kyse on meidän kaikkien uskottavuudesta ja siitä, miten veromaksajien rahoja käytetään. Tämän halusin teille vakuuttaa. Emme me tule uhraamaan näitä arvoja missään tapauksessa, riippumatta painostuksista tai keskusteluista. Neuvottelu, jota minä käy, oli sana, jota minä käytin. Tietenkin olemme näiden jäsenvaltioiden kumppaneita ja keskustelemme operatiivisista ohjelmista. Kiitän kaikkia. Okay, can I just uh, conclude? päättäisin keskustelun kiittämällä kollegoita kysymyksistä tuomioistuimista, joka tuli paikalle esityksineen, ja kiitän myös komissaari. Kiitoksia vastauksen laadusta, kirjallisista vastauksista. Kiitos myös kattavista vastauksista kollegoiden vasta kysymyksiin tänään. Tapasimme tänään ensimmäistä kertaa ja varmasti tapamme uudelleen. Kiitoksia vielä, että tulitte. Kiitoksia vastauksista. Ja, dafür sind wir auch schon am Ende dieser Sitzung. Der nächste Tagesordnungspunkt, die Haushaltsordnung, wird verschoben, weil der... Niin, äh, ja tähän äh, meidän äh, istuntomme päättyykin. Seuraava kohta ei sitä ei järjestetä, se siirretään, koska kollega Deutsch ei päässyt tänään Brysseliin ja koordinaattorin kokoustakaan ei järjestetä. Ja seuraava kokous on sitten Brysselissä, jossa äh, kuulemme komission jäsen Mimitsaa.